asia vielä. Sääntö 216 työjärjestyksestä. Asiasta vastaavat valiokunnat ovat lähettäneet oikaisuja parlamenttiin. Ensimmäisessä tapauksessa, kun kyse on kompensointijärjestelmistä, siihen on tehty korjaus. Teillä nämä korjaukset papereissanne. Ja sitten Euroopan parlamentin ja neuvosto neuvoston asetus liittyen tekstiilien nimiin ja eri tekstiiliyhdisteiden nimeämiset. Teillä on nämä oikaisut papereissanne ja säännöin 216 kohdan 4 mukaisesti. Nämä kohdaukset katsotaan hyväksytyksi, mikäli 48 tunnin kuluessa poliittinen ryhmä tai ainakin 40 jäsentä eivät pyydä, että niistä äänestettäisiin. Ja nämä oikaisut on nähtävänä Euroopan parlamentin nettisivuilla. Eli siinä olivat ilmoitusasiat ja nyt voimme siirtyä esityslistalle. Teillä on lopullinen esityslistaesitys, jonka puheenjohtajakokous hyväksyi 7. syyskuuta 2011 ja artiklan 127 mukaisesti.